on nimitetty Romanian hallituksen artiklan 7 kohta 1 mukaisesti. Hän, ja artiklan 4 työjärjestyksen mukaan Euroopan parlamentti toteaa, että Rovana Plumilta jäänyt paikka on ollut auki 7.5. lähtien ja toivotan Rovana Plumille onnea koko parlamentilta. Ehkäpä kollega Svoboda voi tämän sitten eh, Rova Plumille välittää. Kiitos. 25. huhtikuuta kokouksessa Birgit Kolin Langen mandaatti